Toivomuksesta kohta viisi. Valiokunta aloittaisi mietinnön hyväksyminen mehiläisalalta. Niin tätä, tämä lykätään. 23. tammikuuta 2018 se, siitä äänestetään. Myöskin kohta 11 esityslistalla. alustus kukkasipuolelta parsa- ja puuvartisiapensaita koskevien kasvisjalostajan oikeuksien pitämisestä ja kohta 12 vastuuvapaus 2016 on yleinen talousarvio. Että nämä molemmat kaksi kohtaa vaihdetaan. Me käsitellään siis tänään iltapäivällä. Jos ei ole näitä muutoksia vastaan vastahuomautuksia, niin sitten hyväksytään esityslista näiden muutosten kerran. Tämän päivästä kokosta voidaan seurata suoratoistona 20 kieltä tulkkauksessa, tsekkislovakian ja maltan kieli, geelin kieli eivät ole mukana tässä. No sitten äänestykset. Kohta kolme, kontiasetus. Kyse on erillisasetuksesta YMP muun neljän pääasetuksen ohella. 18. lokakuuta saimme tekstin ja tässä on kyse koontiasetusehdotuksesta. Muistutan siitä, että <clears throat> neuvottelujen tulos on jo tullut esitetyksi. Kollega Des ja minä 6. marraskuuta Agrin valiokunnassa, eli äänestyksessä on kyse vain jaa tai ei äänestä toimenpide kokonaisuudelle. Te kaikki olette saaneet asiakirjan, jossa on konsolidoitu teksti, jossa ovat tärkeät muutokset neljässä perusasetuksessa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Selkeällä enemmistöllä parlamentti on niistä päättänyt Ja tosiasiassa se tarkoittaa sitä, että keskipitkän aikavälin uudistukseen pyritään YMPssä. Sitten 16. marraskuuta puheenjohtajakokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti, joka koskee paketin maatalousosuutta, niin maatalousvaliokunnasta on tullut tästä osasta asetusta asiasta vastaava valiokunta. Eli tämä sen mukaisesti on nyt erillisasetus. Se on mielenkiintoista ei pelkästään sisään, sisällön vuoksi, vaan myöskin menettelytavan osalta. Meidän valiokunnallamme on valittu tähän innovatiivinen lähestymistapa, mutta myöskin sellainen, joka mahdollistaa sen, että pakettia, paketti saatetaan matkaan ensimmäinen tammikuuta 2018 lähtien. Kollega Dessa ensin puheenvuoro ja sitten äänestetään. Albert, ole hyvä. Ja, fin, dank, Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia, hyvä Paulu. Ihan lyhyesti haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Neljä trilogia käytiin, neuvottelut sujuivat hyvässä ilmapiirissä ja Paolo de Castroa ja Michel Dantota haluan kiittää erityisesti ja kiitos myöskin kaikille varjoesittelijöille ja avustajille. Kiitos myöskin komissiolle ja neuvostolle ja kaikille niille, jotka valiokunnassa kantoivat kortensa kekoon. Yhteistyö ilmapiiri oli miellyttävä, neuvotteluja oli kiva käydä ja yhteistyöryhmien välillä oli erinomainen. Ja toivon, että nyt mahdollisimman monet voivat hyväksyä tämän koontiasetuksen. Inge Gressle joutui hyväksymään tämän erillisen käsittelyn ihan viime metreillä, mutta olemme vielä aikataulussa ja kaikki voi sitten astua voimaan ensimmäinen ensimmäistä 2018. E a questo punto procediamo con il voto. Kiitos Albert. Nyt varmaankin voidaan äänestää. Se on koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kolmekymmentäyhdeksän puolesta viisi vastaan ei tyhjiä. Siis hyväksytty. YMP-uudistusasetus. Sitten kollegat, mennään kohtaan neljä esityslistalla. Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät. Nyt äänestetään asetuksesta luonnonmukaisesta tuotoksesta. Maanantaina maatalouden pysyvä komitea vahvisti aikaansaadun sopimuksen 18. päivän trilogissa, tai 18. trilogin sopimuksia, joka pidettiin 28. kesäkuuta. Ja nyt maatalousvaliokunnassa täytyy äänestää, jotta konsolidoitu teksti voidaan saada täysistuntoäänestykseen. Martin, haluatko puheenvuoron ensin? Martin. Ja, <clears throat> Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta käyttää uudemman kerran puheenvuoroa. Niin toden totta nyt voidaan sanoa, että neuvosto on näyttänyt vihreää valoa 279 sivuinen asiakirja on saatettu teidän tietoon. Maanantaina neuvottelut eivät aina sujuneet sutjakkaasti, mutta kiitokset kaikille varjoesittelijöille ja esittelijöille erinomaisesta yhteistyöstä täällä parlamentissa. Me saimme oikeastaan omat ehdotuksemme ajettua läpi ja toivottavasti mahdollisimman monet voivat tämän hyväksyä, jotta asia saadaan vietyä loppuun ja että ala voi turvautua pidemmän aikavälin suunnitelmallisuuteen. Oikein paljon kiitoksia yhteistyöstänne ja toivottavasti äänestystulos on selkeä. Kiitos Martin. Sitten äänestys tässä myöskin vaan jaa tai ei. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Siis yhdistetystä koko tekstistä. Äänestys päättyy. hyväksytty. 29 puolesta 11 vastaan, 4 tyhjää. Eli hyväksytty. Näin siis täysistuntoon. Bene colleghi, allora adesso proseguiamo e proseguiamo con... Eh, no niin kollegat. Sitten keskustelukohdasta kuusi muutetussa esityslistassa. Nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät lampaan ja vuohelha-alalla. Esittelijänä on Esther Herans Garcia saatte puheenvuoron. Kysehän on yhdestä tärkeimmistä aloista EU:ssa, jolla on suuria haasteita edessä. Erityisesti myös Brexitin vuoksi. Esittelijä Esther Herans esittelee mietintönsä tänään. Olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. keskustelemme luomutuotteista ja me olemme saaneet vihreän valon mietinnölle. Ja täällä on luonnollisesti vähän äänekästä täällä huoneessa. Huohet ja lampaat ovat erittäin tärkeitä Euroopan maaseudulle. Ja niiden vi- tuotanto on kaikki kaikkein haavoittuvaisinta. Ihmiset jättävät tämän sektorin ikääntymisen vuoksi. maidon kysynnän vähäisyyden vuoksi. Tiedän, että olette samaa mieltä kanssani. Me olemme jo keskustelleet tästä valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä – ja voimme keskustella siitä hyvin tarkkaan vielä. Mutta sanoisin, että tila, tilanne sektorilla on sinänsä huono, mutta merkittäviä lampaanlihan tuottaja EU-ssa on yhdistynyt kuningaskunta, joten Brexit aiheuttaa muutoksia – sen lisäksi voimme olettaa, että seuraavassa EUn talousarviossa on leikkauksia, joten Brexitillä on kahtalainen vaikutus lammas- ja vuohisektoreille. Kuten sanoin, suurin lampaan lihantuottaja poistuu ja tuotanto laskee ja sektori ja unioni kohtaa tilanteen, jossa emme ole omavaraisia. Emme tuota riittävästi lampaan ja lihaa kulutukseen nähdään. Australia ja Uus-Seelanti lähettävät omasta kiintiöstä lihaa aina jouluna ja pääsee sen aikaan, jolloin kysyntä on suurinta. Sen lisäksi ongelmana ovat olleet susien ja karhujen aiheuttamat tuhot. Olemme keskustelleet tästä ympäristövaliokunnassa, mutta näihin ongelmiin ei ole tartuttu. Tämän vuoksi äh, valiokunta järjesti kuulemisen vuonna 2015 valiokuntamme on tarttunut haasteeseen ja meidän havaintomme on kirjoittu tähän mietintöön. Me haluamme vahvistaa tuottajien asemaa EUn tuotantoketjussa. Me haluamme pitää sektorin pystyssä ja vahvistaa sitä mahdollista. Tutkimus, kehitystyö, innovointi ovat tärkeitä. Meidän täytyy saada nuoret viljelijät mukaan, ne jotka haluavat alalle, meidän täytyy tukea heitä maaseudun kehittämisen kautta, erityisohjelmien kautta ja suoran tuen kautta tarjotaan kannustamia nuorelle sukupolvelle alkaa tuotanto. Sektorin erityispiirre on, että se työskentelee ympäristön kanssa, ympäristössä toisin kuin mikään muu ala. Vuosisektori tota paljon ym- hyvää ympäristölle, mutta eikä mikään muu tee toimi näin. Mutta valitettavasti sektori pienenee koko ajan. Koko ajan me puhumme ympäristötoimista, mutta nyt meillä on sektori, joka tekee hyvää työtä, mutta elämme ole tarkkana. Ja kohtella sektoria hyvin. Sektori katoaa. Voimme keskustella lisätoimistakin. Mutta teillä on nyt tämän tekstiluonnos ja mielelläni kuulisin teiltä kommentteja ja voimme käydä keskustelua. Grazie Rans. Diamo inizio sub... Kiitos Rova Rans. Sitten aloitamme keskustelun. Tässä on useita puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäisenä edustaja Anjo. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin painottaisin sitä, että esittelytyö on erinomaista ja jaan hänen analyysinsä ja ratkaisunsa pit- pitkälti. Tämä on meidän vastuulla. Minä haluan, että vuoteen lammasten tuki kasvaa YMPssä, koska nämä tuottajat toimivat vaikeissa oloissa, usein vuorioloissa. Ongelmat ottaa vakavasti. ajatellen, miten minkälaisia ongelmia investoinnissa on. Minä mä siis tämä on avointa tai ekstensiivistä viljelyä ulkotuotantoa. Tällä on ympäristö- ja aluevaikutuksia. Tämä on ekstensiivistä tuotantoa ja se on suurin merkintä. Ja, ja Bulgariassa ja Raskassa tällä alueella tämä on tärkeää. Nämä on siis tärkeitä sektoria. Ja minusta lihan lisäksi pitää sijoittaa maidon tuotantoon. Maidon tuotanto on merkittävä äh, viljelijälle, erityisesti vuosten tapauksessa. Silloin paljon tuotantoja. ja pitäisi painottaa näitä lähituotantoa. Kamadura on tällaisia esimerkkejä Ranskassa. Ne tarjoavat paljon lisäarvoa ja lisää työpaikkoja alueella. Siellä mitenkään vähän merkityksestä meidän täytyy myöskin miettiä alan organisaatiota, eli tuottaa organisaatiota ja miettiä kansainvälisiä ulottuvuuksia. Ota huomioon, että nämä ovat herkkiä sektoreita, ei meidän pidä niitä en, enempää haperoittaa. Meidän täytyy miettiä myöskin petoa eläin kysymystä. Erityisesti sudet ovat merkittävä ongelma alan kehitykselle meidän pitäisi ehkä luoda susiryhmä viestintäkeskuudessa edistääksemme tässä. Niitä on paljon raskassa, mutta ei ainoastaan Espanjassa ja Italiassa on aika paljon maita. Tämä on merkittävä tekijä, paljon merkittävä kuin millä näyttäisi. Se vaikuttaa alan kehitykseen huomattavasti. Ja, ja lopuksi ja o, o, vesi alkaa olla ongelma välimerellä ja sitä tota, huomioon. Ja meillä saattaa olla ongelmia monilla aloilla, erityisesti vuoristo seudulla. Oui, uh... Minäkin haluaisin onnitella Arve Rans työstä, joka on jo pitkällä. Hän on esittänyt ydinkysymykseen toista kysymyksiä, asioita, joita Andrioni on maininnut, ja on hänen filosofiansa. Me voimme tehdä yhdessä tarkistuksia vahvistaaksemme tekstiä, mutta, mutta maito on keskeinen kysymys. Totta kai lampaan maita, mutta erityisesti vuohen tuota, se, 80 prosenttia lampaan vuohenjuustosta tulee Ranskassa, Italiasta ja Espanjasta. Se täytyy ottaa huomioon. Ja sitten alkuperämerkinnä, että silloin kun niitä on, niitä ei puolusteta kansainvälisissä sopimuksissa, kappasopimuksessa niitä ei koskaan puolusteta, Olisi tärkeää kuitenkin ottaa se huomioon. Meidän täytyisi käytä paremmin puolustamaan mainon tuotantoa. Yksi tärkeä kysymys on ympäristövaikutuksen lisäksi se, että voisimme ehdottaa, että erityisesti vuohen tuotanto olisi enemmän suuntautunut niiden tuotanto on usein mennään yliluonta ja, ja usein tuotanto tapahtuu yhä enemmän sisällä. Ja meidän pitäisi painottaa ulkona niityllä tapahtuvaa tuotantoa. Ja, ja sosiaalisen suhteen pitäisi toimia vahvemmin. Mainitsin, että Espanjassa on 4600 iskua hyökkäystä vuodessa ja tämä ei tule vähenemään ja pitäisi painottaa Bernin sopimusta ja Habitat-direktiiviä. Meidän pitäisi toimia jämptimmin. Ja varmasti toimimme hyvässä sovussa tämän mietinnön parissa ja tämä mietintö menee oikein hyvään suuntaan. Prego. Tisztelt jelentéstevő, Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää tästä erinomaisesta työstä. Olen erittäin tyytyväinen nähdessäni, että ehdotukseni ovat löytäneet tiensä tekstiin, eli tuotantotukiehdotukseni. lammasvuohituotantoon varten on varattu oma summa. Mielestäni tuotantotuki pitäisi olla jaoteltuna luokittain. Jos on maksimissaan 15 eläintä, niin voisivat saada summan ja suurimmat tuottajat taas voisivat saada suuremman summan, joka poikkeaa ensimmäisestä mutta meidän pitää tukea lammasen vuohituottajajärjestöjen perustamista ja yhtä lailla pyytää vastavalaisia tukitoimenpiteitä lammas- ja vuohituotantoon kuin mitä tällä hetkellä on maidon tuotantosektorilla käytössä. Meidän tulisi yhtä lailla huomioida laidunmaat, tukimaksuja maksettaessa. Ja sitten vielä viimeinen ehdotus. Meidän on huomioitava, että työmarkkinat pienenevät pienenemistään tällä alalla ja komissio komission pitäisi tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja tukea tilojen toimintaa ja pyrkiä tukemaan myöskin koirien kouluttamista, niiden koirien, jotka on tarkoitettu näiden tilojen ja eläinten suojelemiseen. Yhtä lailla tarvitsemme uusia ohjelmia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että naisetkin voisivat siirtyä tälle alalle töihin Mielestäni näinä aikoina tämä on tärkeä seikka. Me tarvitsemme alalla sekä miehiä että naisia. Oikein paljon kiitoksia. Grazie. Adesso il collega Delano. Delano, Jean-Paul. Poi Aguilera. Oui, président. Delano. Puheenjohtaja, minäkin haluaisin kiittää Garcia työstään kahteen kysymykseen minä keskittyisin. Ensimmäinen koskee geneettisiä resursseja, jotka ovat tärkeitä laadun sopeutumisen kannalta. Maaseutuperinnölajien säilyttäminen, biodiversiteetin säilyttäminen, niitä pitäisi painottaa enemmän ja, ja tämä suhteessa jalostustyöhön. Eli kysymys on eläinten sopeutumisesta ja genetiikasta ja sitten eläinten hyvinvointi. Ja tässä äh, äh, vuohelampaan tuotanto on, on sinänsä hyvä asia, mutta kysymys on näiden tuotanto, äh, tuotantoalueiden sopeuttaminen. Sitten on kysymys myöskin tuontilajeista. kysymys on, on myös tärkeää, että neuvontakoulutustoiminta on hyvää. Ja sitten paimentaminen. Meidän täytyy ää, tehdä kovaa työtä, jotta me voisimme ää, säilyttää ekstensiivisen paimentamiseen perustuvan tuotannon luonnonoloissa. Aguilera, Clara. señor presidente. Yo quiero en primer lugar felicitar a Esther Herrán. Niin, Haluaisin Esther Herransia kiittää ensinnäkin tästä erinomaisesta mietinnöstä. Espanja on <clears throat> maa, jossa vuohenlihaa tuodaan Ja kun olosuhteet huonontuvat koko ajan, niin haluan kiittää esittelijää tästä työstä. Mutta tällä toiminnalla on suuri vaikutus myös ympäristöön ja sen vuoksi ajattelen, että mietintö on kovin tärkeä ja hyvä. Muutamia kysymyksiä on otettu esille, joitakin suosituksia, joista on puhuttu. Ne näyttävät minusta hyvin tärkeiltä myös. Täytyy ottaa tällainen laajalainen karjanhoito myöskin huomioon. Tällainen karjanhoito tietyssä ekosysteemissä on asia, jossa täytyy se luonto ottaa myös huomioon. Se tietysti liittyy myös paljolti vuohiin ja lampaisiin näiden asioiden täytyy sitten olla etusijalla, erityisesti YMPn tukien osalta, miten niitä asetetaan käyttöön ympäristöpoliittisesta näkökulmasta äh, tässä tehdään kovin tärkeää työtä siis. Mehän olemme jo viitanneet siihen, että tätä täytyy tukea tal- taloudellisella avulla. Ehkä olisi hyvä jos voitaisiin auttaa karjan kasvattajia vielä enemmän. Että käyttäisimme myös eläimistä saatavaa villaa hyväksi. Tiedän, että lampaan kasvattajilla on todellakin vaikeuksia saada menekkiä tälle villalle. Toinen kysymys on sitten koulutus. Se vaikuttaisi ehkä helpolta, mutta ei tähän ammattiin silti ole kovin paljon halukkaita. Nuoret eivät tunne alaa vielä tarpeeksi. Minun omalla alueellani on lampaan kasvatuskoulu. Ja sen vuoksi olisi hyvä, jos tähän tätäkin toimintaa voitaisiin kohentaa, että saamme asianmukaisia asiantuntijoita, jotka sitten voivat ryhtyä tällaisen kasvatukseen ja näin voitaisiin alan tilaa kohentaa. En halua, että budjettimäärärahoja tässä vähennetään. Pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta sieltä ei poisteta yhtäkään euroa. Sekin pitää tehdä keskustelussa selväksi. Viime täysistunnossa meillä oli suuri mahdollisuus todellakin puhua susien hyökkäyksistä – Siinä oli Envi-valiokunnan ehdotus kyseessä ja mieluusti susihyökkäykset ovat merkittävä asia myös karjan kasvatuksella. Tarabella, olkaa hyvä. Minä olen samaa mieltä kaikkien kollegoiden kanssa, jotka ovat kiittäneet Esteriä työstä. Ja, äh, kahta kohtaa mainitsen. Kohta 91 kohdissa mainitaan Brexitin vaikutukset, toisaalta nämä ylilyönnit Argentiina, Brasilia, Kanada, Uusi-Seelanti, Thailand, Uruguay ja, ja kertaan, että, aa, kysymys on siitä, että haluttu yhdistyneen kuningaskunnan maailmankauppajärjestön kiintiötä ää, jakaa uudelleen. Meidän pitäisi olla tiukana tämän suhteen ja Brexit tarjoaa mahdollisesti mahdollisuuksia. Mutta ehkä meidän pitää tukea uuden sellainen tuontia. Ja kun että äh, ystävät kuningaskunta liittyy vuonna 1973, se halusi tukea vanhoja kansallisia maita, mutta jos jos nyt kuningaskunta haluaa viedä poistoa, se haluaa viedä mukana nämä velvollisuudet, ja meillä saattaa olla mahdollisuus lisätä ää, äh, 27 maan tuotantoa. Irlanti kärsi kovasti Brexitistä muutkin maat, ja ne voisivat hyötyä kenties tästä. Tämä on kysymys. Ehkä se pitäisi siis painottaa Brexitin vaikutuksia eikä antaa vaan mennä. Ja sitten toinen kohta. Me haluamme suosia lampaan ja vohen tuotantoa erityisesti syrjäisillä alueilla, heikommassa asemassa olevilla alueilla. Kohdassa neljätä puhutte, että meillä pitäisi seuraavassa ympissä olla tukea, joka olisi suhteessa – tuotantoon ja meillä pitäisi olla äh, myös tukea, joka liittyy maaperän kuntoon ja ei tukisi liikaa tällaista tuotantoa. Me haluaisimme lisätä tuotantoa 27 jäsenmaassa ajan myötä, lisätä ekstensiivistä viljelyä, mutta tavalla, joka noudattaa myös ympäristöehtoja. Ja me haluaisimme vahvistaa vaikeimmassa asemassa olevan maaseutus, maaseudun asema, äh, maaseudun, jossa usein väestö vähenee. Poi Dorfman. Herra Dorfman, olkaa hyvä. Danke Esther für diesen Bericht. Kiitokset Esterille tästä tekstistä. <laughs> Gracias, presidente. Yo también quiero agradecer a Clara. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Esteriä hänen tekemästään työstä. Mielestäni lähtökohta on kyllä hyvä. Mielestämme olisi paikallaan, ja siihen liittyen tulemme jättämään myöskin tarkistuksia, eli että ympäristöystävällisyys ja luonnon monimuotoisuus korostuisivat tekstissä – lammas- ja vuohituotannossa. Tähän liittyen täällä on jo sanottu aika paljon, mutta mitä tulee galicia tilasteeseen niin pidän erittäin tärkeänä tukea vuorialueen toimintaa. Meillä esiintyy vuoristoalueella paljon metsäpaloja. Yhtä lailla on korostettava kestävyyttä. Ja sitten vielä niiden rotujen tukeminen, jotka voivat sopeutua uusiin elinolosuhteisiin. Meidän tulee korostaa, että alan työntekijöitä tulisi tukea kahdella tasolla. Yhtäältä kaipaamme välineitä hintatason nostamiseksi, eli mitä tuotannosta maksetaan. Toisaalta meidän olisi analysoitava niitä ongelmia, jotka liittyvät paikallistuotantoon ja myyntiin. Ja sitten millä tavalla petoeläimet vaikuttavat laumoihin. Kuulemani perusteella tilanne on aika lailla hankala korvaus- ja tukimaksuja maksetaan hyvin myöhäisessä vaiheessa. Jo sanottua en lähde toistamaan, vaan, vaan sanon vain, että olemme kollegoiden kanssa samalla linjalla. Niin, kiittäisin tästä mietinnöstä ja vuohen ja lampaan kasvatushan on ekstensiivistä maataloutta. Ja erityisesti se on tärkeää tulla lähde muun muassa vuoristoalueella ja sen vuoksi on oikein hyvä, että siitä vielä keskustelemme. Olen myös iloinen, että Ester on ottanut suurpedot esiin, erityisesti suden, suden siitä tekisin tarkistus, tarkistusehdotuksia, että tätä näkökulmaa vahvennetaan vieläkin. Meillä oli täysistuntossa viime viikolla tärkeä äänestys Natura 2000-direktiivin yhteydessä ja siellä tuli merkittävä läpimurto, koska nyt saatiin yhteisymmärrys yli puolueen rajojen siitä, että mikä tämän asian merkitys on. Ja nyt täytyy painostaa komissiota vieläkin enemmän, jotta nyt tästä tehtäisiin konkreettisia ehdotuksia lopultakin. Meille vain kerrotaan, että ilmeisesti eh, hyvän yhteisölon malleja olisi, niitä en ole mistään kyllä löytänyt oikeasti. Ja olen tilanteita tarkastanut Euroopassa ja ei alueella tällaista yhteiseloa Erityisesti kun ajatellaan pieniä hyötyeläimiä, kuten vuohia ja suden kanssa, niin ei tällaista yhteisaloa ole. Nyt täytyy painostaa enemmän, jotta vuohia lammaskasvatus voisi ilman ongelmia, erityisesti vuoristoalueilla toimia, jossa on myös paljon susia jossa tällaisten eläinten suojelu myöskin on vaikeaa, niin yhteisellä ei ole enää mahdollista siellä, joten sieltä vuohet ja lampaat yksinkertaisesti häviävät ja sellaista riskiä pitäisi ottaa. Kiitos Herbert. Sitten eh, edustaja Müller. Vielen herzlichen Dank auch der Berichterstatter. Kiitokset, kiitokset myöskin esittelen tästä hyvästä tekstistä, jossa on paljon sisältöä. Uskon vakaasti, että pienet lammas- ja vuohituottajat – tuotantoa pyrkivät mahdollisuuksensa mukaan lisäämään ja jatkamaan, ja meidän täytyy varmistaa, että Alppien alueella lammasen vuohituotanto voi jatkua. Olen yhtä lailla huolissani kuin kollegani susiin ja muihin petoeläimiin liittyen. 700 lammasta kattava lauma joutui seitsemän suojelukoiran suojelun suojelusta huolimatta petoeläinten hyökkäysten kohteeksi ja 40 menetti henkensä, joten kyllä meidän täytyy tätäkin asiaa tarkastella tarkemmin. Hallinnointi, suunnitelmat kuulostavat hyvältä, mutta eivät sinänsä ratkaise itse ongelmia. Suden ja koiran hybridit, tämäkin asia täytyy huomioida ja minun mielestäni tähän tekstiin voidaan lisätä sellaisia hyviä asioita, joista on tuottajille hyötyä varmaankin kakkospilarin yhteydessä. Siihen liittyen hän sanoimme, että lammas- ja vuohituottajille on lisättävä tukea. Tämäkin on asia, jota voidaan vielä enemmän korostaa tässä yhteydessä, mutta vielä kerran kiitokset tästä tekstistä. Kiitos Ulrike. Sitten seuraava puhuja. <clears throat> Kiitos. Puheenjohtaja, haluaisin myös onnitella esittelijä työstään. Ne ovat erittäin tärkeitä sektoreita. Ja myös sektoreita, jotka per, perustetta jätetään syrjään suhteessa ää, naudanlihan tuotantoon ja maitosektoriin. Työntekijät, työntekijäpulla on asia, josta haluaisin puhua. Työntekijäpulan syy on usein se, että tuotanto tapahtuu syrjäisellä seudulla, jossa on vähän ihmisiä. Omassa maassani on tämä ongelma. Monet vuohi- ja lammas viljelijät luopuvat tuotannosta tällaisten ongelmien vuoksi. Heidän pitäisi rohkaista ja kannustaa työllisyyteen näillä alueilla. Ja pitäisi myös maksaa suoraa tuotantotukea. Sektoria pitäisi tukea samalla tavalla kuin tuotantoa ajatellen tuen kokoa. Pitäisi myös ottaa huomioon se, vuohen ja lampaan tuotannossa on paljon enemmän ongelmia kuin naudanlihan tuotannossa. sanktiot, kauparajoitteet ovat myös ongelma. Täytyy ymmärtää, että lampaan ja vuohen tuotanto tapahtuu vaikeissa oloissa. Meidän täytyy antaa viljelijälle enemmän joustavuutta. Lopuksi me olemme paljon puhuneet tuonnista ja Merkosuurin ja Uuden-Seelannin tuonnin kasvusta. Mutta emme ole huomanneet, että näissä maissa ei ole samanlaista, samanlaisia ehtoja ehdollistamista tuotannossa kuin EU-ssa. EU-ssa ehdollistaminen on suurempaa ja tämä on epäreilua tuottajamme kohtaan. Aina kun me tuomme lihaa näistä maailman osista, meidän täytyy ottaa huomioon, että tuottaja ei noissa maissa koske samat säännöt samassa määrin. Liha ei yksinkertaisesti tuota samoissa oloissa saman ehdon. Kiitos kollegat. Uskon, että mietintä on kovin hyödyllinen ja tarpeellinen. Minäkin haluaisin osallistua onnitteluihin esittelijälle. Minulla olisi useita ajatuksia. Kuten tiedätte, valtionmaat ja Puolakin kohtaavat ongelman Afrikan sikarutto. Massani Liettuassa jotkut, ne jotka pitivät aiemmin sikoja, niin ovat siirtymässä lammaskasvatukseen, niin se on hieno mahdollisuus. Uskon, että se olisi tärkeä asia mainita. Jopa nuoret, jotka olivat sian kasvatuksessa aiemmin, ovat nyt päättäneet siirtyä lampaan kasvatukseen. Sen sijaan, että siirtyisivät kasvattamaan, viljelemään viljaa. ala tarvitsee enemmän tukea ja huomiota. Esimerkiksi 50 vuotta sitten lammasala oli kovin laajalti harjoitettua ja nyt se on aika paljon unohdettu. Alalla on tosiaan paljon haasteita ja Liettuossakin se on hyvin ilmeistä. kun lampaita alettiin kasvattaa, niin sitten tuli ongelmia yhä enemmän susihyökkäysten vuoksi. Ehkäpä uudet innovaatiot ja tieteelliset keksinnöt voisivat tulla kuvaan mukaan. Meillä on äh, monia asioita, kuten GPS, muita tekniikoita, mikrosiruja voidaan laittaa kaikkiin eläimiin. Ehkäpä tästä voitaisiin aloittaa pilottihankkeita. viikkoja sitten Liettuassa yhdessä tapauksessa sudet hyökkäsivät talliin ja nyt sitten siellä rakennuksen sisällä olevia lampaita tappoivat, että kyllä nyt on korkea aika alkaa miettiä ongelmaa. Ei se itsestään ratkea. Nykyisin susihyökkäyksistä kärsineet viljelijät eivät saa tarpeeksi tukea. Että toivottavasti ongelmaan puututaan. Edustaja Agnew, olkaa hyvä. Thanks. Paljon kiitoksia. Olen huomannut, että yhtä maata ei ole tässä keskustelussa mainittu. Se on Kiina. Ja Kiinassa lavallihan kasvu on valtava. Uusi-Seelanti ja Australia ää, vievät sinne paljon, koska niillä on jo olemassa olevat kauppayhteydet. Se merkitsee, että lampalihiekka olisi tullut muuten mennyt Eurooppaan, menee Kiinaan siinä mahdollisuuksia. Ja me olemme maksaneet Euroopan kasvava muslimiväestö, joka erityisesti pitää tästä lihasta. Ja he pitävät myöskin vanhemmista elämistä, jotka alun perin ma- ma- maksavat aika vähän, kahdeksan euroa, mutta nyt hinta on jo lähemmän sata puntaa näille eläimille. Brexit mainittu yhdistyneessä kuningaskunnassa on aika paljon tuotantoa, mutta toisaalta ranskalaiset haluavat myydä viiniään Ranskaan ja espanjalaiset omia tuotteitaan äh, yhdistyneen kuningaskuntaan, niin terve järje, järki varmasti toivottavasti voittaa. Nämä markkinajärjestelyt ovat ahtaneet äh, ongelmia. Esimerkiksi ilmeistä, että alfa-alfa äh, pitäisi äh, oskata lampaalle, mutta tällä hetkellä pitäisi käyttää puhdasta alfa-alfaa, mutta tämä ei ole hyvä. Äh, pitäisi voida lisätä alfa-alfaan myös sekaan myös muita kasvulääkkeitä. ja alfa-alfa on hyvä maaperällä ja, ja taas ylemmällä alueella, ää, alueella, kukkuloilla ei, on ongelmia. Lammat ovat hyviä, mutta vuohille. Vuosten olisin niin varma, Pohjois-Afrikan autioituminen tai aavikot johtavat pitkälti vuohen tuotannosta. Sitten tässä on puhuttu ää, siitä, että vuohituotannon sisällä koska koskaan nämä paljon ää, e, e, ekstensiivinen tuotanto on aika ää, jollekin kolme minuuttia. Haluatko, minä lopetan. No, haluatko mukava mies, teen sen. Poi Flanagan. Oui, merci, président. Euh, Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos, esitteli. Olen samaa mieltä mietinnön kanssa. Meidän pitäisi tehdä kaikki, että voisimme tukea Pohjolan päätuotantoa ja olen jo kertonut, miten tärkeää olisi esimerkiksi luoda että tämä on tärkeää eläinten hyvinvoinnille ja ympäristön hyvinvoinnille, eikä pidä myöskään niiden käyttäjiä viljelijät valitettavasti joutuvat luopumaan tuotannosta ja toivovat, että joku ottaisi tuotannon vastuulleen. Pankit ja lihavastainen propaganda ja kilpailu vaikuttavat tähän. Dokumentti osoittaa sormea uuden Seelannin kilpailun sitä Euroopan järjestelmää tekopyhä Kuka puolustaa vapaa kauppaa, kun meillä on tällaisia rikollisia vapaakauppasopimuksia, jotka olisivat haitallisia tälle sektorille, jos ne allekirjoittaa. Kuka puolustaa Euroopan sektoria, kun luen tätä mietintöä? Tämä yksi vastaus. Vaat, vaatii tuonne loppua tai luoda verojärjestelmä, joka tukee eurooppalaista tuotantoa osana Australian ja Uuden-Seelannin neuvotteluja. En ole ollenkaan varma, onko tämä komission tahto. Ja silloin täällä mietinnöllä ei ole mitään merkitystä. Grazie, Flanagan. Kiitos, edustaja Flanagan. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Olen tyytyväinen tähän tekstiin. Tästä löytyy paljon hyvää asiaa. Ja mitä tulee tähän viimeisimpään asiaan, Eli kontiasetukseen siellä viitattiin maankäyttöön ja se antaa tuottajille paremmat mahdollisuudet. Kasvattajia pitää tukea riittävän laajalti. Meillä on olemassa mutkikkaita tukijärjestelmiä. Kontvaliokunnassa tätä eilen käsiteltiin ja todettiin, että tämä on EU-laajuinen ongelma. Ongelmana on se, että heillä ei ole juurikaan edustajia neuvottelupöytien ääressä ja tämä pitää kyllä saada muutettua. Ja tästäpä syystä käykin niin, että ne ovat riippuvaisia kakkospilarista, mutta jos me haluamme todellakin parostaa asiaa, niin ykköspilaritukia pitäisi käyttää. Ja meillä on myöskin ongelmia ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Me emme voi taistella ilmastonmuutosta vastaan polttamalla luontoa, mutta Irlannissa istutetaan paljon niin sanottua roskapuuta. Siitä nyt ei ole hirveästi muuta hyytyä kuin, että ihmiset ajetaan pois näiltä maa-alueilta ja ne, jotka haluavat kestävää viljelyä harrastaa, niin eivät sitä voi tehdä, joten meidän täytyy varmistaa, että tällainen turhanpäiväinen metsitys lopetetaan. Ja varsinkin Irlannissa tuetaan iirin kieltä ja juuri siellä se voi selviytyä. Haluamme tietenkin tukea ilmasta ympäristöä ja ihmisiä, mutta jos ihmiset lähtevät alueelta, niin kulttuuri ja kieli häviävät. Ja tilanne on myöskin siinä mielessä hassu, että me tässä keskustelemme Australian ja Uuden-Seelannin kanssa solmittavista sopimuksista, mutta me emme voi kilpailla niiden kanssa. Ja yksi, kaksi meidän kauppojemme hyllyillä on olemassa tuotteita, jotka ovat tulleet näiltä alueilta ja paikallinen tuotanto häviää, koska meillä ei ole mahdollisuutta kilpailla tämän ulkomaisen tuotannon kanssa. Mutta tämä teksti joka tapauksessa luo oivan pohjan jatkotyölle. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin vuorostani haluaisin kiittää ja onnitella esittelijä. Paljon on sanottu, en toista sitä. Kiinnittäisin kuitenkin huomiota kahteen asiaan. Ensiksi tämä hygienian Öö, vuohon ja lampaanlihan tuotanto on olennaisesti eksensiivistä tuotantoa, jossa jatkuvasti törmätä paikalliseen elämistöön. Ja tiedämme tällä hetkellä, että paikassa eläinkannassa kantaa tiettyjä sairauksia laissa metässä, tuberkuloosia, kuvittelemme, että se on hävinnyt ajatelman brysseloosia, sairauksia, joilla on suora vaikutus taloudelliseen tilanteeseen. Lampanlihan tuotantoon iskee voimakkaasti tämä eläinten vuorovaikutus ja se pitäisi mainita. Ja tässä samassa hengessä olisi mielekästä, että valiokunta ympäristövaliokunnan kanssa järjestäisi pohdintapäivää, että ehkäpä kuulemisen aiheenaan viljeläinten ja kotieläinten kohtaamista niiden vaikutukset. Eläinten terveyteen on myös sikaruttakin mainittu. Sama, saman luokan asia. Sosista muistuttaisiin, että sain ympäristö, olin ympäristövaliokunnan matkalla Alpeille, että tutustuin tähän ongelmatiikkaan. Raskas 10 000 lammasta on tavattu tänne vuonna. ehkä komissakin voisi myös miettiä suurpeto-ongelmatiikkaa. Godson. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiitän esittelijää. Hyvin laajapohjainen, hyvä mietintö. Kuten on jo sanottu, niin eh, vuoristoalueilla usein kasvatetaan lampaita muilla haitta-alueilla – myöskin sellaisilla alueilla, jossa mitkään muut eläimet ehkä eivät menestyisi. Niillä on myös panos siihen, että ympäristö, ympäristöä voidaan ylläpitää. Ne ovat kovin haavoittuvaisia kuitenkin markkinavoimille ja ymmärrän esitetyt huolet erityisesti nämä uuden Selannin lammas ja muut markkinat. Ja voidaanko verrata sitä, miten heillä tuo, tuotetaan lampaa lihaa kuin miten meillä. Ja pitäisi olla selkeä kontrolli, jos tulee sellaiselta alueelta, jossa lampakasvatus ei ole samanlaista kuin meillä. Se on kevätlammasta, se on korkea-arvoisinta tuotetta ja ei pitäisi sinä aikana sallia tuontia mihinkään maahan. Totuus on tietysti, että jos lammasfarmarin ei sinä rikastu, eikä mikään veroparatiisiin ole tarvetta laittaa. Eli kuka tahansa, jos on ollut lampaan kasvattaja, niin tietää sen ihan hyvin. Täytyy olla samaa mieltä siitä, etteikö Brexitillä olisi vaikutusta ja täytyy olla kovin varovaisia meidän, jotka jäämme ja jopa niiden, jotka lähtevät, niin silloinkin tulee vaikutuksia. Sieltä, mistä tulee, niin 50 prosenttia, jotka teurastetaan, niin menee rajan yli. Ja se on osa Brexit-ongelmaa ja kovin vakavaa. Toinen tärkeä syy on myös, 20 prosenttia on vähentynyt. Ja se on hälyttävää ja Tämä varmaan juontuu siihen, mitä Euroopassa tehdään. Haluaisin esittää tärkeän näkökohdan puheenjohtaja. Aiemmin saatiin tukimaksuja, jotka ovat nyt hävinneet pitalapohjaisiin maksuihin on siirrytty. Ja tämä on vaikuttanut myös lammaskasvatukseen, koska on pinta-alaperusteista. Lammaista on luovuttu. liha karja ongelma tulee tässä esiin. Ja minulla on vakavia vaikutuksia, jos ollaan Dontaanin alueella, niin on kuultu niistä susista. Sieltä, mistä tulen, ei ole susiongelmaa. Tiene la palabra el señor Sorrao Santo. Obrigado, Clara. Eu também felicitar, eh, eh, Kiitos. Haluaisin myöskin onnitella esittelijää, Mr. ja mietinnöstään. Paljon asioita ja katsottu ottamaan iso askel eteenpäin. Painottaisin sitä, että lammasvuoden tuotanto ylläpitää biodiversiteettiä painottaisiin myöskin paimentamisen ja laitumelta, laitumelle siirtymisen merkitystä, tällä merkitystä Välimeren ää, äh, laidunmaille, ää, äh, esimerkiksi trashmontanas alueen rajavuoristoalueen laitumille. Meidän täytyy tukea sektoria, joka hyvin usein toimii epäsuotuisilla alueilla, jos, jotka muuten autioituisivat Kuten sanottu, me tarvitsemme paimenille koulutusta, sekin on tärkeää. Tuotannon täytyy olla vakaata. Olisi hyvä yksinkertaistaa identifikaatio, tunnistamisjärjestelmää. Se on taakka pientuottajille. Ja pitäisi myöskin ajatella, miten suurpedot verottavat ää, laumoja. Sillä on dramaattisia vaikutuksia lammas- ja vuohilaumoihin. Tiedän, että tässä saadaan korvauksia, mutta olisi hyvä ennaltaehkäisä hyökkäyksiä. Tiedän la palabra. Благодаря, Клара. Първо искам да... Kiitokset, Klara. Alkuun haluaisin todeta seuraavaa. Erikin kanssa järjestimme kahdenkeskisen kokouksen Etelä-Ranskassa ja Bulgaariassa. Tällaiset kahdenkeskiset aloitteet ovat todellakin tervetulleita. Toistaiseksi ei ole vielä sanottu mitään siitä, että hyvien käytänteiden jakaminen olisi tärkeä seikka. Keskustelujen aikana on käynyt ilmi, että yhden yksittäisen kasvattajan ei tarvitse tietää markkinoinnista juuri mitään. Ja jos näin ajatellaan, niin heitä olisi tuettava markkinointitekniikan oppimisessa olemassa olevia järjestelmiä tulisi mielestäni käyttää vielä tehokkaammin hyväksi. Me kaipaamme joustavampaa lähestymistapaa myöskin vuoristoalueilla, niin kuin täällä on jo todettukin. Yksi keskeisimmistä ongelmistahan on se, että kasvattajien mielestä he kaipaavat vuoristoalueelle yhtäläiset mahdollisuudet toimia sekä talvi- tai kesäaikana, eli käytännössä tämä tarkoittaa lisärahoitusta. Eli meidän tulisi tätä peräänkuuluttaa. Nykyiset tasot täytyy säilyttää tai jopa nostaa. Sitten tietotaidon siirtäminen, sekin on keskeisellä sijalla, joka täytyy pitää mielessä. Kiitoksia. Señor Schack. Saa komission edustajana. Thank you, uh, madam. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Herans Garcia mietinnöstä. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä esittelijän ja hänen tiiminsä kanssa ja yhteistyö oli mielestäni hyvä aiheesta, jossa meillä kaikilla on samat perusperiaatteet ja josta olemme sitä mieltä, että alan tunnustamista täytyy tukea, jotta ymmärretään, että se on tärkeää toimintaa. Hyvin erityispiirteinen ala. Yhtä näkökohtaa painottaisin. Tukipuolella meillä on paljon jo saatavilla viljelijöille, erityisesti vapaaehtoisen järjestelyn puolella. Noin 50 miljoonaa käytetään joka vuosi varmistamaan tuotanto niillä alueilla, jossa jäsenvaltiot haluaisivat lammastuotannon säilyvän. Toinen elementti on menekin edistäminen sisämarkkinoilla, mutta myös kolmansissa maissa. Tiedätte myös, että 2018 työohjelma sisältää jo aika voimaperäisen kasvun käytettä olevissa rahoissa kaikki näihin aloitteisiin hyvin tärkeää painottaa sitä. Kolmas osatekijä joka on meille tärkeä, on niin kutsuttu eurooppalainen innovaatiokumppanuus. Siellä voidaan käyttää parhaita käytäntöjä, esimerkiksi, jotta voidaan viljelijöille kertoa, miten lammaslihatuotanto on parhaiten järjestettävissä. Ja tässä mielessä meillä on paljon mahdollisuuksia myöskin varaa parantaa tulevaisuudessa, ei pelkästään lammasalalla, vaan myös muilla aloilla jolla innovointiohjelmat voidaan paremmin organisoida. Nyt kun koontiasetuksesta on tänään päätetty, niin meillä on hyvä mahdollisuus siihen, että viljelijät organisoituvat paremmin. Arvoketjuasema on tärkeä asia. Kyse ei ole pelkästään hyvälaatuisten tuotteiden valmistamisesta, vaan myös, että miten ne saadaan elintarvikeketjuun ja miten hyvät tuotteet saadaan myydyksi kuluttajille ja kauppoihin niin, että arvo jakamisjärjestelyt ovat asianmukaiset sekä tuottajille että jalostajille. Omasta näkökulmastani mainitsin tämän markkinoiden läpinäkyvyysaspektin, eli kaikki mitä markkinoiden kehittämisen yhteydessä on meillä käytössä ja markkinanalyysien suhteen, niin – ah, tämä dashboard-taulukko, niin sinne niitä laitetaan, kun markkinoiden kehitystä seurataan. Tänään täällä pitkälti keskusteltiin suista ja su, susista ja muista pedoista. Tiedämme, että asia on huolena teille monille ja asia otetaan hyvin vakavasti. Muutimia mahdollisuuksia on kompensoida näitä jäsenvaltioilla on keinoja käytössä ja olen varma, että niitä käytetään mahdollisimman paljon. Toisaalta siinä pieni varoitus, koska on selvää, että täytyy olemassa olevien kehysten puitteissa toimia. Luontotyyppi direktiivi sisältää tiettyä joustavuutta, jotta voidaan paikallisia vahinkoja hallita tässä yhteydessä ja kehottaisin meitä kaikkia siihen, että yritetään mahdollisimman paljon joustavuutta käyttää yhdessä ympäristöjärjestöjen kanssa, koska tarvitaan yhteisymmärrystä näistä tekijöistä. Kyseessä ei ole pelkkä maatalousasia. Tarvitsemme laajan yleisön tuen sille, mitä tässä yhteydessä tehdään. Kiitän vielä kerran esittelijää kovasti mietinnöstä. Olemme täysin halukkaita jatkamaan yhteistyötä kannassamme. Tämä on kiehtova ala, mielenkiintoinen ja lupaava aihe, joten jatketaan. Kiitos kaikille. Kiitos. Sitten Rova Ranghamel, tai Rova Herans vielä kerran. Oikein paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset tästä keskustelusta. Kiitokset osoittamastanne tuesta. Kiitos myöskin komissiolle, joka on valmis tukemaan meitä. Teemme teidänkin kanssanne mielellämme yhteistyötä. Monia asioita tuli esille ja meidän täytyy nyt vain löytää yhteinen sävel. Ensinnäkin mitä tulee petokysymykseen – Mielestäni me olemme olleet aika lailla avokätisiä ja myötämielisiä eturyhmien suhteen. Me tiedämme, minkälaisia tappioita pedoista on syntynyt tuottajille. Ja siihen sitten, mitä edustaja Aguilera totesi, jalostajia ei juurikaan noterattu. Petojen määrä kasvaa kasvamista Kyse ei ole enää yksittäistapauksista ja meidän ei pitäisi jäädä korvausten tielle, vaan toimia ennaltaehkäisevästi. Eli korjaavia toimenpiteitä tarvitaan. Jos joku ala ei kykene nykyjärjestelmien puitteissa toimimaan. Eli me kaipaamme järkevän tasapainon ottaen huomioon kasvatuksen ja eläinten suojelun. Sitten koontiasetukseen liittyen ihan lyhyesti. Mietinnön tiettyjä kohtia olisi korvata ja korjata. Koontiasetuksen agriosio on hyväksytty. Toivottavasti lisäkommentteja kollegoilta vielä saadaan. Sitten kansainväliset sopimukset. Tämä seikkahan koskettaa meitä suoraan. Suuri uusi tuottaja, uusi Seelanti pitää huomioida. Niin kuin täällä on sanottu, yhdistynyt kuningaskunta suurena tuottajana lähtee unionista ja omavaraisuus kärsii tästä, mutta meidän on tuettava omia tuottajiamme, jotta pääsemme kasvun tielle koska lammas- ja vuohitalous on niin tärkeässä asemassa myöskin ympäristön näkökulmasta katsottuna. Yhtä lailla on muistettava, että kyse on myöskin met metsien hoidollisesta aspektista. Natura 2000 myötä tilanne on parantunut, mutta kyse on myöskin, kuten sanottu, metsätaloudesta. Vuohet ikään kuin auttavat metsiä ja sitä kautta estävät metsäpalojen syntymisen. ja leviämisen. Kyse on perinteisestä tuotannosta. Toki tehotuotantoakin voidaan toteuttaa, mutta perinteinen tuotanto tapahtuu syrjäisimmillä alueilla, mutta ainakin kasvattajat joutuvat näin pakon sanelemana asumaan tällä alueella, alueella, joka poikkeaa huomattavasti olosuhteiltaan kaupunkialueista. Olenkin tyytyväinen esitettyihin tarkistuksiin ja toivottavasti tämän kasvatustoiminnan ympäristöllinen merkitys tunnustetaan laajemminkin. Oma-aloitteiseen tekstiin ei voida kirjata kaikkea. Tietyt asiat joudutaan käsittelemään myöhemmässä vaiheessa. Täällä on viitattu muun muassa naisten rooliin ja asemaan. Kiitokset myöskin tästä naisten perustamasta verkostosta. Verkottumisen kautta he ovat pystyneet tehostamaan toimintaansa – Mielestäni tämän tyyppiselle toiminnalle pitäisi antaa kaikki tunnustus. Vielä kerran kiitokset, että tämäkin asia otettiin esille. Sitten herää kysymys myöskin kasvattajan roolista, joka on tietenkin keskeisellä sijalla. Heidän lukumäärä vähenee jatkuvasti, mikä ei välttämättä ole kaikkien ihmisten tiedossa. Koulutus on heikoissa kantimissa, joudutaan turvautumaan jopa eläköityneiden kasvattajien tietotaitoon, jotta koulutusta voidaan ylipäätään toteuttaa. Innovoinnin suhteen, mitä täällä on lausuttu, olen aivan samoilla linjoilla. Käytänteitä on parannettava – Kyse on myöskin lihan laadusta. Ja meidän täytyy saada myöskin nuoret kiinnostumaan tuotteesta. Ja kun tuote ikään kuin häviää ihmisten mielistä, niin sen uudelleen löytäminen ja makunystyröiden herkistely – on aika lailla hankalaa. Eli kaikki myynnin edistämistoimet ovat tervetulleita. Me jatkamme työskentelyä omalta osaltamme, odotamme tarkistuksia. Toivottavasti yhteistyö sujuu mallikkaasti. Toimimme maalaisjärjen pohjalta ja tuemme sellaista alaa, joka todellakin tukeamme kaipaa. Euroopan unioni haluaa tietenkin tukea maaseutua omalta osalta. Kiitoksia. Un saludo porque están haciendo un gran trabajo. Niin minäkin tunnen nämä, tämän naisten verkoston. Tällaistähän ei niin usein tapahdu ja siellä todellakin yritetään sitä, että sosiaalisten verkostojen kautta hoidetaan näitä asioita. 27. Eh, marraskuuta kello 13 on määräaika tarkistuksille. Ja sitten tammikuussa eh, jatkokäsittely. Tullaan kohtaan seitsemän. Omien varojen järjestelmän uudistus. Valikunta-aloitteinen mietintö. S- ja D-ryhmältä. Valmistelija puuttuu ei pääse tänään paikalle. Erik Andriö puhuu hänen nimissään. Öö, lausunnon alustamiseksi. Erik. Kiitos Klara, puheenjohtaja. Puhun Nikola Kaputan puolesta, joka haluaa muuttaa perustavasta omien varojen järjestelmät. Tarkoituksena olisi saada omat varat, joka perustuisi ää, 2016 BKT-tulokseen ja on selvää, että nykyinen omia ja varajärjestelmä ei toimi. Siihen kuuluu monimutkaisia korvausjärjestelmiä, ja mukaan lukien yömpää, ja se vaikuttaa maksuongelmia joka vuosi. Korkean tasan omien varojen ryhmä, jota, jota Mari Montti johti, sitten uusia ehdotuksia, jotka täytyy ottaa huomioon. Esimerkiksi omat alvehen perustuvat matmavarat, ja hiilidioksidivero, ja kulutusalan vero, sähkövero ja digitaalisen markkinoiden verotus. Nikola Kapita on kuunnellut kaikkia osapuolia ja tehnyt eh, korkeatason omien varjoryhmän työstä ja on annanut suosituksia jotta yksinkertaisemman tasa-arvoisemman, ennustettavamman, vakaamman budjettijärjestelmän. Omivarojärjestelmä on tärkeää, jotta äh, nyt äskeiset prioriteetit, kuten maahanmuutto, sisäinen turvallisuus ja puolustus saadaan rahoitettua ja, ja 9-12 miljardin menojen ää, äh, menoa, joka syntyy Brexitistä, voitaisiin korvata. Tarvitaan uusia muotoja ää, äh, omille tuloille vastaaksemme ja tämä on, on myös Attingerin asiakirjassa, joka koskee EU-rahoitusta. Ja tämä voisi vaikuttaa merkittävästi maatalouden rahoitukseen. On no, näistä, että maatalous, joka maatalousbudjettiosuus, joka rahoittaa yhteen maatalouspolitiikkaa, että tämä säilyy, säilyy kuten korkeatason ryhmä toteaa. Ja meidän pitää olla yksinkertaisesti tehokkaat omat varat ja takaamaan ää, yhteisen maan talouspolitiikan lisäarvoa ja turvallisuutta ja turvamaan EUn tulevaisuus. Ja täytyy myös säilyttää viljelijöiden oikeus saada osansa unionin budjetista. Kiitos. Sí, a continuación le, le pasamos la palabra a los... Niin. Varjoesittelijät seuraavaksi. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. No, generalnie... Kiitos. Yleisesti ottaen se, mitä esittelijä tai valmistelija on valmistellut, minua miellyttää, mutta toisaalta olisi hyvä, että lausunnossamme olisi vahva painotus YMP-merkityksestä elintarviketurvallisuuden kannalta ensinnäkin ja toiseksi, kun ajatellaan elintarvikkeiden hintojen vakautta – ajanhan tämä kysymys osoittautuu tärkeäksi. Eurooppalaisilta markkinoilta kaukaiset tapahtumat, esimerkiksi maidon tuotannossa Uudessa Seelannissa ja Australiassa, ovat johtaneet hyvin selkeään voin hinnan nousuun mitä tietysti eurooppalaiset kuluttajat eivät helposti hyväksy. Samalla tavoin on mm, kananmunien hintojen kanssa. hyönteismyrkky ja lintuinfluenssatapaukset ovat vaikuttaneet hintoihin ja niitä on vaikea selittää kuluttajalle. Eli kannattaisi painottaa YMPn arvoa juuri siinä, että pitkäaikainen turvallisuus voidaan turvata, niin siinä tarvitaan myös sitä, että otetaan huomioon hintavakaus, joka olisi perustana myös koko YMPn vakaudelle. Kiitos. Ja seuraava puhuja. Eh, Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Toden totta. Kyse on tärkeästä ja mielenkiintoisestakin aiheesta. Kun katsotaan unionin talousarviota, niin jos siihen linkitettäisiin omat varat, niin se olisi erittäin hyvä asia. Se tarkoittaisi yhtäältä vastuun kantamista, Eli että hallinnoidaan menoja vastuullisesti, mutta yhtä lailla myöskin tulopuolta. Mutta meidän on valmistauduttava tulevaisuuden haasteisiin, sillä jäsenvaltioiden taloudellinen tilanne poikkeaa toistaan. Jos puhutaan esimerkiksi alvijärjestelmästä. Jos se otettaisiin käyttöön, niin joillekin jäsenvaltioille se saattaisi aiheuttaa suunnattoman taakan. Jos katsotaan BKT, niin eroavaisuudet ovat suuret 000 per kuukausi per capita viiva 120 000 euroa per kuukausi per capita toisessa jäsenvaltiossa, joten eroavaisuudet ovat suuret. Markkinat, hinnatkin ovat hyvin erilaiset eri maissa. Mitä tulee taas maatalouteen ja maksuihin, maksujen väliset erot ovat jopa 70 prosentin luokkaa, joten nyt meidän on keskityttävä omien varojen järjestelmän kehittämiseen. Siihen on todellakin paneuduttava yhden maksuosuuden järjestelmän käyttöön pitää suhtautua varovaisuudella, sillä meidän täytyy ottaa huomioon kaikki muuttujat. Viittaan tässä eri lähtökohtiin, joita jäsenvaltiolla on. Kiitos. Merci. Kiitos. Terra Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella myös Nikolaa, joka Äh, on nostanut kissan pöydälle omat varat ja yhtenä maatalouspolitiikka on ikuisuuskysymys. Sitä on aina puhuttu, kun ollaan Euroopan parlamentissa. Aina se otetaan esille. Tähän mennessä ratkaisu ei ole löydetty. Minusta parlamentti tällä hetkellä on tasa arvoisessa asemassa äänestää, äänestää menosta, mutta ei kykene päätämään tulosta. Tämä pitäisi olla omien varojen järjestelmä. Äh, EBSin Brexit voi olla hyvä ja pahaa, niin kuin sanotaan. Eli vaikka se luodaan aito omien varojen järjestelmä ja luoda lopettaa tämä korjauksien järjestelmä, Nikola viittasi mietinnössään. On myös uusia julkisia politiikkoja, joita pitää rahoittaa. Työllisyys, turvallisuus, maahanmuutto. Niin ei pidä äh, estää vanhaa rakennepolitiikkaa, siihen politiikkaa, johtajista maatalouspolitiikkaa, joka on yksi rakenteellisempia ja rakenteistavimpia politiikkoja. Sitä täytyy olla kaikilla hinnoilla, sitä ei pidä yksityistä, sitä ei pidä valtiollista, vaan päinvastoin. Sen, sen rinnalla meillä täytyy tulla eurooppalaista politiikkaa, joka integroi kaikki nämä ulottuvuudet, sillä yhteinen maatalouspolitiikka koskee kansalaisten joka elämää sekä ravintoa että terveellisyyttä. Ei hylätä sitä, ei valtiollista sitä, hylätä huolta sitä tulee aito eurooppalainen yhdistävä tekijä. Tiene la palabra. Um, uh, the first line in point one calls for an... Kohdassa yksi ensimmäisellä rivillä vaaditaan omien varojen järjestelmän sy- syvällistä uudistamista, mukaan lukien uudet omat varat ja erilaisia ehdotuksia. Ja itse asiassa tässä äh, uutta valtaa EU kaappaa itselleen. On yksinkertainen tapa täyttää aukko, joka Brexitin jälkeen tulisi, ja se on bruttokansantulo kasvattaa, jos niin halutaan tehdä, mutta ensimmäinen, mitä tehdään ennen kuin laitetaan lisää vettä ämpäriin, tehän tiedätte tämän laulun, että korjataan se reikä siinä ämpärissä. Ja nyt pyydetään siis EU-hun jääviä ihmisiä täyttämään ämpärin, vaikka reikä siinä johtaa siihen, että ihmiset kun saavat rakaa YMPstä, niin saavat rahaa vaikka ei pitäisi. Eli ennen kuin etsitään lisää rahaa ja halutaan laittaa ämpärin lisää nestettä, niin korjataan se reikä ja reikä on ihan selkeä, ja, selkeä ja missä sen paikka on. Irlannissa meillä on myös ongelma siitä, miten BKT lasketaan. Se lasketaan ottaen huomioon BKT. Ja nyt varmaan kuulette huhuja, kun puhutaan Irlannin talousromahdus, josta ilmeisesti on elvytty niin toissa vuonna BKTn kasvu oli 28 prosenttia. Sitä kuvattiin lepregoniseksi taloudeksi, koska ei se oikeasti niin paljon kasvanut. En näe äh, ihmisiä, jotka äh, ajaisivat autolla jossain kultaiset rekisterikilvet, vaan ihan päinvastaista. Eli kun BKT lasketaan, niin voisiko taustalla jotain realistisempaa kuin BKT, koska siitä ei ole kyse vauraudesta, vaan hiton propagandasta eikä mistään muusta. Kiitos. Muchas gracias, señora New. Tiene la palabra. Herra Agnew, olkaa hyvä. Mielenkiintoista. Olen Flanaganin kanssa samaa mieltä erästä kohdasta, sillä omat varat ovat peräisin tulleista, alvei, alvituloista ja eri maiden BKTstä. Ja korkean tason ryhmä vaatii verotusjärjestelmän ottaa. Tämä tarkoittaa huomioon myöskin maanviljelijöiden keskuudessa, sillä se tarkoittaisi aivan järjettömiä verotuksellisia toimia, eli aina kun traktorin käynnistää, hän joutuu maksamaan veroa. Eli tämä on tuleva, jos tähän ryhdytään. Toivottavasti tämä miellyttää sitten kaikkia como es británico y van a salirse, va a disfrutar poco del futuro de la Unión Europea en este caso. Permítame. El... Niin, britit ilmeisesti muotoilevat tulevaisuutta, joten jos tällainen ironinen huomio sopii. Komission edustaja tekee vielä yhteenvetoa. Niin, mielenkiinnolla huomasimme, että viittasitte korkean tason työryhmään, jota johtaa presidentti Monti, joka on tehnyt mielenkiintoisia ehdotuksia tuleville omille varoille. Tiedätte, että ei pelkästään täällä mainitusta syystä, vaan nyt kun otetaan Brexit-tilanne huomioon, kun nettomaksaja tärkeä lähtee, niin ja myöskin maa, joka on niin kutsutun rebate-alennusjärjestelmän taustalla, niin omien varojen järjestelmä tarvitsee uudistamista. Ei pelkästään, koska rahaa tulee puuttumaan, koska koko järjestelmän rakenne tarvitsee tiettyä uudistamista. Konkreettisia ideoita ei tietenkään vielä ole. Tiedätte, että komissio tekee ehdotuksensa toukokuussa 2018. Mielenkiintoisia ajatuksia on tullut täälläkin esiin esittelijältä uusista omista varoista. Niitäkin harkitaan varmasti komission sisäisissä keskusteluissa. Myöskin eh, viitaten siihen, mitä jotkut teistä mainitsitte BKTL-tekijästä. Bruttokansantulo on järjestelmä, joka otettiin käyttöön, jotta voitaisiin tasapainottaa järjestelmää jäsenvaltioiden välillä ja BKTL sai jäsenvaltiosta kovasti tukea, koska sitä pidetään aika reiluna jakamismenetelmänä budjettimaksuosuuksille. Ja se on tärkeässä osassa kyllä, kun uusien äh, varojen järjestelmästä keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa, että mahdolliset korvaajajärjestelmät niin niiden täytyy sisältää reilu, reilu taakanjako sitten jäsenvaltioiden välillä. Niin, kiitos Sara Hoisleri komissiosta siis ja Kiitos. Kiitos kollegat kommenteista ja kiitokset komissiolle kommenteista omien varojen järjestelmä, kuten Nikola Kapito totesi, siinä ongelmana on aina, että asiat alkavat olla kiireellisiä. Jos Brexitin vaikutus ottaa huomioon 13 mil- miljardia, ja jos tämä 15 miljardin vajataan huomioon, niin e-, emme me voi tyytyä nykytilanteeseen ja jatkaa tällä yhden prosentin osulla. Jos varojen järjestelmän luomista ja kiirtetä, tämä vaikuttaa kohdallisuuspolitiikkaan. Ei, ei, ei, ei kohdallisuuspolitiikan kustannuksella ongelma voidaan ratkaista. Kuten todettu, ongelma on ollut edessä pitkään. Prosessia pitää nopeuttaa. Ja meidän täytyy lähteä ratsova väki kaikista kolmista ongelman kimppuun. Siellä, miten me voimme vaikuttaa, meidän täytyy vaikuttaa tähän, miten vaan, kysymys on, miten voimme tämän yhden prosentin budjettiosuudella vaikuttaa kaikkiin mainittuihin osin politiikkaongelmiin. Nikola viittasi korkean tason tuloksiin, se menee oikeaan suuntaan, se on tervettä järkeä ja nyt uudistusta täytyy kiihdyttää. El debate, el plazo de... Kiitos tästä. Pääsimme tämän keskustelun loppuun. Määräaikatarkistusten jättämis, jättämiselle on 27. marraskuuta 2017 kello 13. Ja sitten tullaan seuraavaan esityslistan kohtaan. Seuraava monivuotinen rahoituskehys parlamentin kannan valmistelu. Se liittyy tietysti läheisesti yhteen edellisen eh, käsitellyn kohdan kanssa. Ja näin puheenvuoron saa esittelijä Rivero. Eh. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Arvon kollegat. Lausuntoluonnosta ajatellen haluaisin kertoa teille, minkälaisessa epävarmassa tilanteessa maanviljelijämme paraikaa ovat. Lausuntoa laatiessani, niin varmaankin tiedätte, mitä tekstissä sanotaan. Tässä korostan sitä, että meidän täytyy paketin volyymia laajentaa, varmistaa, ettei yhteisrahoitusjärjestelmää rikota – me tarvitsemme lisää rahaa kriisin hallinta toimiin ja kitkeä epäreilua kilpailua. Korostan tekstissäni myöskin sitä, että pieniä ja nuoria viljelijöitä on tuettava yhtä lailla kuin syrjäisempiä alueita. Yhtä lailla kuin POSEI ohjelma. Me tiedämme, että rahoitus on aika lailla tiukoilla. Meidän on, kuten tässä tekstissä korostan, tehtävä tiiviimpää yhteistyötä ja varmistettava, että agrivaliokunta taistelee todellakin alan puolesta. Maanviljelyala kokee kovia mutta se on niin tärkeä Euroopan unionin kannalta. Siitä kaikki lähti liikkeelle. Lähdimme liikkeelle omavaraisuudesta juuri maailmansodan jälkeen. Tilanne on tietenkin muuttunut, mutta nyt maanviljelijät kaipaavat apuamme. Maanviljelijöiden tulotaso on laskenut, tilanne on niinkin heikko, että maanviljelijät eivät tiedä, mitä huomenna tuo tullessaan, ja he ovat kärsineet kyllä epäreiluista kilpailusta, jos ketkä. Nyt kaipaamme selkeää uutta maanviljelijöitä suojelevaa unionin lainsäädäntöä. Epäsuotuisimmat alueet kärsivät kaikista eniten tästä tilanteesta. Meidän on varmistettava, että paikallistuotanto voi hyvin ja että kuljetusketjut ovat lyhyitä Uusia mahdollisuuksia on siis tarjottava ja taisteltava maaltapakoa vastaan. Vaikutusanalyysiä ei ole juurinkaan toteutettu. Kauppasopimuksilla on keskeinen merkitys, mutta kompensaatiomaksuja kaivataan. Jos unioni voittaa, niin kaikkien on voitettava. Ei vain joku pieni ryhmä ja loput joutuvat tyytymään murusiin. Tilanne on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana ja varsinkin nyt Brexitin kynnyksellä tilanne tuskin paranee. Me tarvitsemme YMPtä, jos haluamme laadukkaita tuotteita saada käyttöömme. Ja budjettia on puolustettava ja tästäpä syystä suosittelenkin tekstissäni että tekisimme kaikkemme sellaisen mietinnön aikaan saamiseksi, josta on nähtävissä, että Euroopan parlamentti vahvasti tukee viljelijöitä. Ja toivottavasti teidän avulla tästä tekstistä saadaan vieläkin parempi. Clara Aguilera. Kiitos. Edustaja Aguilera. Varjoesittelijänä haluaisin jakaa arviomme tästä mietinnöstä, mistä esittelijä on antanut meille hyvän lähtökohdan. Aina huolenaiheeni tässä on oikeastaan aikataulu. On hyvä, että valiokunta-aloitteinen mietintö on lisää, jossa valmiina talousarviovaliokuntaa ja sen menettelyä varten, jotta voisimme puolustaa omia kantoja kantojamme. Kuten sitten sanoi, uskon, että saamme enemmistö toen. Pelissä on paljon. Ainahan on paljon pelissä, kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä. Sillä kyllä me politiikkaa aina voimme laatia. Mutta jos budjettiresursseja ei ole, kaikki suunnitelmat haittuvat. Joten prioriteettimme on voimakas yhteinen maatalouspolitiikka. Sitä täytyy muuttaa, mutta meidän täytyy kuitenkin säilyttää nykyinen budjettitaso. Toinen asia, joka minua huolestuttaa, on jotain, jonka komission ja sen Oettinger mainitsi tämän yhteisrahoituksen mahdollisuus. Meidän täytyy mietinnössä voimakkaasti vastustaa yhteisrahoitusmahdollisuuden avaamista ensimmäisen pilarin alla. Jos me haluamme pitää yllä eurooppalaista maatalouspolitiikkaa, ensimmäisen pilarin rahoituksen täytyy tulla yksinomaan EUn tasolta. Jos yhteisrahoitus aloitetaan, päädytään tilanteeseen, jossa kansallinen politiikka määrää, mitä yhteisessä maatalouspolitiikassa tapahtuu. On myös tärkeää siis torjua YMPn yhteisrahoitus ensimmäisen pilarin alla. Sitä siis pitää painottaa. Ja jatkakseni YMPn alusta – Maataloussektori on ponnistellut ympäristöasioiden parantamiseksi. Se antaa panoksensa ilmastonmuutoksen vastaiselle toiminnalle. Ei se nyt ole niin, että budjetti menisi yksin omaan maanviljelyyn taloudellisena toimintana. Meidän täytyy painaa päälle ympäristötoimissa ja ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa myöskin tämän mietinnön osana. Ja sitten esittelijä mainitsee kohdassa kuusi sitoumukset sen oikeudellisen kehikkoon. On hyvä painottaa oikeudellista kehikkoa ja sen noudattamista. Toivottavasti saamme tämän toteutettua tämän parlamentin kauden aikana. Ja toivottavasti komission sen tarjoaa meille juridisen kehikon, elintarvikeketjulle, joka auttaa meitä kamppailemaan epäreilua vilpillistä kilpailua vastaan. Se on teema, johon me voimme palata, mutta tärkeintä on Hoganin poliittinen sitoutuminen, ei, ei oikeudellinen kehikko sinänsä. Sitten kysymys siitä, tarvitaanko laajaa kirjoja toimenpiteitä vai selkeämpää ohjeistusta siitä, miksi meidän täytyy tällä vuosisadalla säilyttää maataloustuki. Ja siksi on, on tärkeää saada enemmistön tuki tälle mietinnölle. Ja ihan lopuksi Ää, äh, äh, jos Yhdysvallat olisi tämän tarifin Espanjan oliveille, ruoka-oliveille, koska hän on sitä mieltä, että EUn maataloustuki johtaa polkumyyntiin Yhdysvaltojen markkinoilla. Minä tiedän, että tämä rahoituskeikon kanssa kytköksissä, mutta tämä on erittäin vakava asia. yhteisen maatalouspolitiikan kannalta ja olen varma, että komissio onnistuu puolustamaan meidän viljelijöitämme. Ja, ja Niin, kiitos. Minäkin haluaisin kiittää valmistajia hyvin kompleksisesta lausunnosta YMP tulevasta rahoituksesta. Haluaisin painottaa vielä yhtä argumenttia, joka koskee sitä, että ainakin nykyistä rahoitustasoa, nykyinen rahoitustaso säilytetään ja sen säilyttämistä puolustetaan. Eli kun YMPlle tulee lisää velvollisuuksia, ympäristön suojelu siis, maiseman suojelu, eli nämä ovat velvoitteita jota koko ajan tulee säännöllisesti YMP. Ja toinen asia, johon haluaisin kiinnittää huomioon, on kohta neljä. Siis tässä kirjoitetaan, että kyse on suorien maksujen yhtenäistämisestä jäsenvaltioissa, kun olen uuden jäsenvaltion edustaja Puolan, niin haluan selkeästi sanoa, että uudessa rahoitusnäkymässä tämä maksujen yhtenäistäminen uusien ja vanhojen välillä täytyisi saattaa loppuun, koska kustannusten puolelta tämä erilaisuus on ehkä ensimmäisellä jäsenyyskaudella niin olikin olemassa silloin Keski-Itä-Euroopan maissa. Tuotantokustannukset olivatkin pienemmät kuin vanhan unionin maissa nyt. Kustannukset ovat selkeästi tasoittuneet. Siitä on ihan kovaa faktaa, jotka, joka osoittaa, että esimerkiksi kasvinsuojelukustannus on pienempi lännessä kuin idässä. Eli nyt ei ole enää perustelua tämä, tälle erolle, koska maataloustuotteet kaikissa maissa ö, ovat yhtenäisillä maatalousmarkkinoilla – Eli kilpailuolosuhteet ovat samat, joten tästä jätän tarkistuksen juuri niin, että tämä tasoittaminen täytyisi saattaa loppuun seuraavalla rahoituskaudella. Kiitos. Rope e poi Jean-Paul Denano. Rope. Oui, président. L'agriculture européenne Kiitos. Euroopan viljelijät tarvitsevat vakautta ja näkyvyyttä. Ja puheenjohtaja puhuu päälle Joka tapauksessa yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus pitää pitää kunnollisella tasolla. Öö, öö, jos ajatellaan Yhdysvaltojen ja Kiinojen toimintaa, ne tukevat paljon enemmän maataloutta kuin EU. Ja on syytä painottaa, että Yhdysvallat on tekopyhä tässä asiassa. Me tarvitsemme varoja ympäristö, hygienia ja hinta- ja volatiliteettiongelmien ratkaisemiseksi nämä aiheuttavat pulmia EUlle. Meidän täytyy yksinkertaistaa menettelyä ja, ja tukea korvausten maksaa. Sofia esittelijämme oikeudessa totesi, että komission täytyy tukea yhteistä maataloustilkkaa kokonaisuudessaan ja siitä se varmasti voi luottaa tukeemme. Rope. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų turbūt... kiitoksia. Me olemme kaikki samaa mieltä sen suhteen, että Brexit aiheuttaa erinäisiä ongelmia tällä alueella, myöskin YMPssä. Meidän pitää kokonaisbudjettia, joko pienentää ja vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että niiden on rahoitettava tuleva rahoitusvaje. Mutta kun huomioidaan, että YMP saa 38 prosenttia kaikista varoista käyttöönsä verrattuna 60 prosenttiin, minkä se sai aikaisemmin. Riittääkö se? Voidaanko tällä ratkaista enää olemassa olevat kriisit yhtä lailla? Meidän on huomioitava maahanmuuttopolitiikka, ja muut kriisit. Ehkä niihin pitäisi panostaa tätä kautta eikä yleisen talousarvion kautta. Meidän tulee jossain vaiheessa vain vetää rajat, pistää piste koska meidän on vain tunnustettava, että jossain vaiheessa emme voi taistella muiden maiden kanssa tai alueiden kanssa, puhun tässä siis maahan tuonnista, mutta yhtä lailla unionin sisäisistä asioista on kyse, esimerkiksi varannoista. Jos ajatellaan maksimitukea yksittäisille tilalle, niin ehkäpä sille pitäisi jonkinlainen raja asettaa 100 tai 150 000 euroa per tila. Suuret tilat voivat hajauttaa toimintaansa, siirtyä harjoittamaan vaihtoehtoistakin toimintaa. Yhtä lailla tärkeänä pidättekö sitä, että on olemassa myöskin epäoikeudenmukaisia maksuja. Jos tukkurit ja vähittäiskauppiat saavat päättää hinnoista, niin se johtaisi sellaiseen tilanteeseen, että itse tiloilla vain kärsitään, joten komission on esitettävä ehdotuksia myöskin näiden ongelmien käsittelemiseksi. Puolalainen kollegani viittasi juuri siihen, että nyt on koittanut hetki purkaa tämä raja-aita uusien ja jäsen, vanhojen jäsenvaltioiden väliltä. Meillä on olemassa vain ainoastaan yksi Euroopan unioni, yksi säännöstö, ja kun puhutaan agrialueen säännöstöistä, niin niitä sovelletaan yhtä lailla Liettuassa kuin Saksassakin, mutta maksut eivät ole samalla tasolla kaikkialla, ja tätä eivät kaikki voi ymmärtää. Eli nyt on koittanut se hetki, jona, me, jona meidän on lähdettävä käsittelemään tätä asiaa toisella tavalla. Kriisin hallinta on tärkeä asia. Kriiseihin tullaan törmäämään jatkossakin. Yksittäiset valtiot eivät voi vaikuttaa tilanteeseen ja tämän pitäisi korostua myöskin harjoittamassamme politiikassa. Meidän on otettava käyttöön julkisen hankintojen puolella lyhyen hankintaketjun järjestelmä. Kiitoksia. Um, Kumpis meistä se on? McCarthy. Kiitos. Me tunnemme ympin haasteet ja ne vahvistuvat budjettiepävarmuuden vuoksi. Ja on aika tunnustaa yhteisen maatalouspolitiikan aidot hyödyt ja ajatella, missä jäsenvaltiot saavat eniten hyötyä. Minusta suurimmat hyödyt ovat siinä, että meillä on turvallinen tarjontaketju, jossa on laadukasta ruokaa. Ja myös maaseudun ja aluekehityksen hyödyt ovat tärkeitä. Meidän täytyy myös taata, pystyy luottamaan se, että maailman paras ruoka tulee EUsta. Ja sitten täytyy katsoa, miten budjetti kohdentuu että tämä taataan. Ja selvästi, että budjetin lisäarvo tulee juuri siitä, että me kohtaamme tukea pienemmille ja keskikokoisille tuottajille, koska ympimaksojen jakaantuminen on hyvin vinoa ja sen vie pohjaa meidän argumentteilta, joilla me haluamme ympiä ylipäätänsä tukea, jota meillä täytyy tunnustaa tässä valiokunnassa ja muissa EU-instituutioissa – meidän täytyy lähestyä asiaa viljelijöiden kannalta. Meidän täytyy muuttaa yhteisen maatalouspolitiikan dynamiikkaa. Meidän täytyy olla todella robusteja, vahvoja budjettiin puolustamisessa tunnustaen, että, että noin neljän miljardin aukko syntyy. Ja jos yritämme myydä e- Eurooppalaisessa se, että tämä neljän miljardin vaje kasvataan veroilla tai sillä jäsenvaltiot lisäisivät maksuja, enemmän niin saa valtavasti tukea, mutta jos me haluamme sanoa, että toimme yhteistä maatalouspolitiikkaa ja haluamme muita ohjelmia, esimerkiksi sotilas- ja turvallisuusmenoja vähentää, niin uskomme saada laajaa tukea ja siihen valiokuntaan pitäisi keskittyä vastaisuudessa. Adesso hanno parlato gli shadow, prendiamo l'elenco degli iscritti. Serrao Santos. Seuraava puhuja. Eh, Paolo, e Sofia Ribeiro. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset käydystä keskustelusta ja tästä tekstistä. Tämä on erittäin tärkeä Esittelijä voi luottaa minun tukeeni. Mitä tulee maanviljelyyn, niin se on kohdannut melko suuria riskejä, suurempia kuin muut alat. Ilmastonmuutos aiheuttaa sille ongelmia ja nykyinen epävakaa tilanne hinta, hintojen osalta saattaa muuttaa maanviljelijän elämän yön yli. Mutta me tarvitsemme maataloutta myöskin maaseudun elinkelpoisuuden varmistamiseksi. Ja tästäpä syystä kaipaammekin YMPtä, jolla on vahva budjetti, sellaiset resurssit, jotka antavat mahdollisuuden jatkaa maataloutta myöhemminkin. Eli jonkinlaisia virikkeitä tarvitaan. Seuraavaa MFF työstettäessä tämän on korostuttava. Meidän on osoitettava, että YMP kaipaa riittävää budjettia, jotta maataloutta voidaan harjoittaa jatkossakin. Mutta varsinkin epäsuotuisemmat alueet kaipaavat tukeamme. Vuoden alussahan komissio esitti positiivisen arvion POSEI-ohjelmista – Korostettakoon sitä, varsinkin syrjäisimmille alueille tämä on tärkeä asia. Se on yhteiskunnan, talouden ja maaseudun kannalta tärkeä asia. On näyttöä siitä, että unionin varoja on käytetty tehokkaasti. Maanviljelijät, alueet, järjestöt ovat tehneet yhteistyötä tämän varmistamiseksi. Eli meidän on tunnustettava välineiden merkitystä ja puolustettava niitä ja varmistettava, että seuraavassa MFFssäkin näin tehdään. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää valmistelijaa siitä, että, on, että hän on ehdotuksessaan painottanut ei pelkästään sitä, että nykyinen rahastustaso säilytetään, vaan meillähän on syklisten kriisien kysymyskin ja se, että täytyisi saada aikaan väline, jolla hintaheilahteluja tasaitettaisiin. Mainitsette Brexitin vaikutukset, neljä miljardia vaikutus vuosittain eikä puhuta edes siinä äh, uusista rahoitushaasteista, jotka liittyvät tur- turvallisuuteen, maahanmuuttoon, ja siihen menee varmaan lisää miljardeja, ehkä YPMnkin kustannuksella. Siihen liittyy mielestäni ehdotus, että jäsenvaltioiden rahoitusosuus lisääntyisi, niin haluaisimme, että se hyväksyttäisiin, ei ymp rahoitus vähenisi, mutta täytyisi ottaa huomioon sellainen tilanne, että ei tule sopua sille, että rahoitusosuudet jäsenvaltioille eivät kasva. Sen vuoksi en tästä luopuisi suurissakaan maksuissa yhteisrahoitusmahdollisuudesta, mutta vapaaehtoisuuden periaatteella ei ole, koska kilpailukyky olisi pieni siinä. Mutta eh, hätäratkaisuna, jos mahdollistaisimme, että jäsenvaltiot voisivat täydentää esimerkiksi Brexitistä joontuvia menetyksiä niin suorissa maksuissa tai yleensä YMPn rahoittamisessa, vain Brexitin tappioiden tasolle, niin se ei väärentäisi kilpailua ja sitten äh, viljelijät eivät mieti, että mistä rahat tulee, haluavat vain korvauksen näistä kaikista velvoitteista, joita yhä enemmän heille äh, niitä tulee. Eli vielä kerran ehdotukseni, että harkitaan hätäratkaisuna tätä yhteisrahoitusta äh, sellaisella periaatteella, että ei voi olla vapaaehtoisuutta, mutta sille tasolle, jotka tulisivat kuin olisivat menetykset YMP-rahoituksessa. Riskioso. E, comunque parola a Eric André e poi Erans. Eric. Andrea. Kiitos. Haluaisin vuorostani onnitella Safari Veroa esittelijänä ja hän on tehnyt laadukkaita ehdotuksia. Enpä haluaisi että ympistä tulisi kunnianhimottomuuden uhri. Me täytyy asettaa tämä kysymys yhdessä ja samaten täytyy yhdessä kysyä, onko EUlla kunnianhimoa toimia globaalilla tasolla. Ja tämä ratkaisee monivuotisen rahoituskehyksen tason ja ja tätä varten Nikola Kaputa ehdottaa omia varoja. Mä haluan olla kunnianhimoinen osa saman aikaan pitoitua tässä prosenttitasossa ja vailla omia varoja. Ja, tämä kuilu Brexitin ja uusien haasteiden välillä, sitä emme pysty kuromaan kasaan muuten. Äh, jos ajatellaan koheisia politiikkaa tai yhteistä maapolitiikkaa, niitä ei pidä ää, kupata. Maatalous ei mikä mikään tavallinen taloudellinen sektori, sehän on täällä todettu. Se vaikuttaa sekä ravintoa tai ihmisten ei mutta se vaikuttaa 500 miljoonaa euroa paljon se elämään. Tässä on vaikutus yhteiseen omaisuuteemme, veteen ja ilmaan, maahan ja sitä varten tarvitaan julkista politiikkaa, joka on sovaitettu lähtöisin asettaa ehtoja ja saavuttaa työllisyyden avoimessa maailmassa me tarvitsemme säätelyä niin, että terveys pysyy keskustelun ytimessä ympäristötavoitteena. Ja Tämä ratkaisee tulevan politiikan. Ehdollistaminen on olennaista, jota meitä se todetaan. Meidän ne pitää olla yhtä aikaa Euroopan tasolla kunnianhimoisia ja sitten uud- uudelleen kansallista asiaa. Tämä yhteenraastaminen, sitä me emme halua. Minä tulen välittämään asiat esittelijälle. Minä olen taipuvainen asettamaan kymmenen vuoden periodia eteenpäin. Vi, viistä seitsemän vuotta sen sijaan, minä kysyn, että ehkä pitäisi pyrkiä siihen, että seuraava monivuotinen rahoituskausi olisi, olisi kymmenenvuotinen viiden tai seitsemän sijasta. No tuon, että mikä tämä peli on, ja nyt tähän lopetankin. Ö, 2000, 2050 me haluamme ruokkia 9 miljardia ihmistä. Ja meillä on kolme kymmenen vuoden sikliä vuoteen 50 meidän täytyy tehdä tärkeitä päätöksiä maanviljelystä ja erittäin turvallisuudesta. Ja sitä kautta turvaamme YMP. Eras Garcia. Muchas gracias. Yo quiero felicitar a, a Sofía por este, por este trabajo. Niin, kiitokset Sofialle tästä työstä. Sofia pyytää myös sitä, että jäsenvaltion maksuosuuksiaan äh, kasvattaisivat. Tämä järjestelmä on oikeudenmukaiseksi, niin joilla on enemmän antavat enemmän ja joilla vähemmän antavat vähemmän. Se on myös avoimempi järjestelmä. Ja sitten jos lisäveroja tule, otettaisiin, niin sitten kansalaiset protestoisivat heidän mielestään EU-meiltä ottaa vain rahaa. Ja sitten olisi vaan vähemmän avoimuutta, jos verotusta tässä nostetaan. Jos haluamme vahvaa YMPtä, jossa on tarpeeksi määrärahoja käytössä, esimerkiksi lampas- ja vuohikasvatukseen, jos haluamme maaseutualueella parempaa ympäristöä, jos haluamme korkealaatuisia elintarvikkeita kohtuullisilla hinnoilla – niin silloin täytyy olla myös riittävässä määrin tukea. Jos halutaan, tai se asenne, että uudelleen kansallistettaisiin tai vähennettäisiin tukea, niin se täytyy hylätä. se, että jäsenvaltioiden täytyy ensimmäisessä pilarissa rahoittaa, niin siitä tulee esille monia kysymyksiä. Ja se tarkoittaa, että uudelleen kansallistaminen YMPssä on kysymys, jossa siis on tärkeää, että tarvitsemme vahvaa YMPtä. Sen täytyy olla edelleen budjetissa tärkeimpiä sektoreilla, koska siitä on eniten hyötyä kansalaisille. Kiitos kollega Herrans Müller sitten. Paljon kiitoksia. Kiitokset esittelijälle. Mehän tiedämme, että riittävä rahoitus luo todellisen pohjan laadukkaiden elintarvikkeiden tuottamiseksi kaikkialla Euroopassa, ja tämä täytyy vain tunnustaa. Eli tulevaisuuden haasteet tulevat vain kasvamaan ympäristön suojelun, elintarviketurvallisuuden valvonnan osalta ja niin poispäin. Jos ajattelen, mitä on sanottu keskusteluissa aiheesta, kasvin suojelu, niin haasteet, joita maanviljelijät tulevat kasvamaan, niin ovat keskeisellä siellä. Me tarvitsemme suunnitelmallisuutta ja varmuutta ja tekstin pitää olla tulevaisuuteen katsova huomioitava tulevat haasteet myöskin rahoituksen osalta. Mitä tulee budjetin volyymiin, siitä haluamme pitää kiinni ja erityiskiitos esittelijälle kohdasta kaksi, jonka hän on tähän työstänyt. Eli tiedotuskampanjoita unionin alueella täytyy toteuttaa kertoen, että mitä rahoilla saadaan aikaiseksi, sillä kansalaisjärjestöt ja Muut vastustavat tätä joka tapauksessa, eli nämä rahat haluttaisiin viedä meiltä. Eli kyllä tiedotuskampanja on oikea ratkaisumalli, mutta lisäksi toivoisin, että pidettäisiin kiinni suorista maksuista ja mitä tulee MFFstä, MFFään, niin se pitäisi pidentää seitsemän vuoden mittaiseksi. Hannu Takkula on valitettavasti sairastunut tällaiset terveiset hänenkin puolestaan. Me tulemme joka tapauksessa katsomaan tulevaisuuteen ja esittämään sellaisia tarkistuksia, jotka vahvistavat maataloutta ja antaisi sellaisen viestin, jonka kansalaisetkin ovat valmiita hyväksymään. Kiitoksia. Merci, monsieur le président. Je voudrais mon... Tata, kiitos. Haluaisin kiittää kollega Riveroa erittäin kiinnostavasta panoksesta. Täytyy kuitenkin aina muistaa, että Ympin ensimmäinen tehtävä on olla yhteinen ravinto on tärkeä politiikka. Meillä on 709 miljoonaa asukasta ja heidän ruokkimisensa ei ole mahdollista tyydyttävällä tavalla, ellei vaikka tuotteet liikku kunnolla ja on sisällä, jotka tuottavat enemmän hedelmiä tai enemmän vihanneksia tai viljaa mutta yhteiset markkinat mahdollistavat sen, että Euroopan väestö saavat maailman turvallisinta ravintoa hintaa, joka ihmisten mielestä on liian korkea, mutta ei kuitenkaan ää, takaa viljelijöiden tuloa. Jos ajatellaan, miten ää, 50 miljardia jaetaan 7 miljoonaa tuottajalle, toki on noin 600 euroa per kuukausi. Täytyy olla realistinen siinä, missä puhutaan, mistä puhutaan. 95 prosenttia markkinatuotannosta tulee 20 prosentista tuottavimmista tiloista. Tämä on todellisuutta. Nämä to- tuottajat rokevat myös maailman väestöä muuallakin. 3,9 miljardin äh, maailman as- asukkaan ruokkimista. En tiedä, onko se Euroopan tehtävä. Mutta myös sitä mieltä, että Euroopalla tehtävässä yhden tämän määrän osan ruokimisessa, äh, äh, jos ajatellaan tätä lähiseutua, täytyy myös muistaa Välimeren eteläpuoli, joka tarvitsee YMPtä ravitsemuksessa ruoan vuoksi. Eli Morditin tasan täytyy pysyä vähintäänkin ennalla. Ja meidän täytyy taistella kaikenlaisia sisä, kaikenlaista sisäistä jakautumista vastaan yhteenrahoituksen kautta. Sillä markkinoiden pilkkominen johtaisi, että kansalliset kriteerit tulisivat standardien tilalle. Ne tekisivät järjestämässä haavoittuvamman ja, ja, ja ottaisivat, se vaarantaisi myös kaikkein heikommassa asemassa olevan väestön aseman. Meidän täytyy ajatella, että kaikki saavat ruokaa. Thank you. Kiitoksia seuraan edustaja Flanagan. Ne. Oikein paljon kiitoksia tästä luonnoksesta. Olen samaa mieltä enemmistön kanssa. Mitä tulee kohtaan viisi, niin ehdotaisin pientä muutosta. Täällä kehotetaan jatkossakin tukemaan eniten apua tarvitsevia. Ja täällä vaaditaan myöskin budjetin laajentamista, mutta mielestäni ei ole paikallaan sanoa, että tukea olisi annettu apua eniten tarvitseville. Joten se, että kehotetaan jatkossakin tukemaan, ei pidä paikkaansa. Ja sitten kun tulemme jatkossa keskustelemaan vastuuvapaudesta, niin siellä sanotaan, että 4 prosenttia suorista mausta on jaettu lähes puolelle, eli saavat noin 1500 euroa vuodessa keskimäärin ja tiedotuskampanja rahoitettaisiin budjetista. Mielestäni se olisi hieno ajatus edellyttäen, että jakoavain olisi parempi, mutta tämänhetkinen järjestelmä on sellainen, että meillä on olemassa henkilöitä, kuten Larry Goodman ja Englannin kuningatar, joka saa satoja tuhansia euroja tukiaisena. Minkälaista kampanjointia ajattelemme? Me vain parannamme rikkaiden elämää heikentäen köyhien tilannetta. Se on vain tämänhetkinen tilanne, mutta jos jakoavain olisi oikeudenmukainen, se tarkoittaisi sitä, että se, joka ei ole ikinä eh, elänyt maaseudulla tai joka ei ole ikinä asunut kaupungissa, niin kaikki hyötyisivät yhtä lailla tästä. Oma isäni oli maanviljelijä, hän hyötyy tästä järjestelmästä, joten jos rahat jaettaisiin oikeudenmukaisemmin, niin silloin sitä kaikki hyötyisivät. Ja varsinkin jos ajatellaan nyt Brexitia ja miten se vaikuttaa rahaseutuihin. Mikäli rahoja, budjetteja ei laajenneta, niin minun mielestäni maksujen tasoittaminen – johtaisi siihen, että Tony Gold saisi miljoonia enemmän niin kuin jotkut muutkin. Eli ne, jotka kärsivät eniten niin Brexitistä, niin voisivat saada kuitenkin lisää tukea, joten meidän täytyy nyt katsoa, että miten nyt voimme vain varmistaa, että tuki jaettaisiin kaikkien kesken tasaisemmin. Kiitoksia. Kiitos Flanagan Bolage. Paljon kiitoksia. Olen samaa mieltä kollegojen kanssa. Haasteet ovat suuret, erityisesti Brexitin vuoksi. Ja myös siksi, että budjettiin kohdistuu uusia vaatimuksia. Meillä on uusia velvollisuuksia. Ja kysymys on, sitä, mitä voimme taata riittävät varat YMPlle. Tärkeää on myös, että että pidämme huolta siitä, että yhteiskunta hyväksyy maanviljelyyn. Vain prosentti on viljelijöitä. Se on väestön vähemmistö. Ihmiset eivät enää viljelyä ymmärrä. Se aiheuttaa väärinkäsityksiä erityisesti torjunta-aineiden ja lannoituksen suhteen. Tilanteen täytyy muuttua, muuten emme saa riittävästi varoja, saamme vähemmän resursseja ja vähemmän sopivia teknologioita ja vähemmän mahdollisuuksia ruoantuotannolle Euroopassa. Joten Meillä on maanviljelijöitä. Maanviljely on tärkeää terveydelle, ympäristölle. Ja täytyy myös ajatella, kuka tässä maksaa. Meidän täytyy käydä tässä välistä keskustelua. Myös innovoivan maanviljelyn mainitsisin. Meidän täytyy ottaa nuoria viljelijöitä valitsemaan maataloustuotannon alakseen. Täytyy myös kasvattaa tuottavuutta, jotta tuolla taso olisi riittävä, koska nuorten viljelijöiden täytyy kyetä viljelemään, tuottamaan. Jos eivät saa siihen tukea, kukaan ei enää viljele maata tulevaisuudessa. Tässä on puhuttu paljon valmistelmista toimista, älykkäistä kylistä, Meillä on erilaisia bisnesmalleja. Kaupungeissa, kylissä, maaseudulla täytyy myös olla erilaisia bisnesmalleja. Maaseudun kehittäminen on tärkeää, että uutta infrastruktuuria. Tilaisuuteen täytyy tarttua terveyssektorilla ja niin poispäin. Eli uutta teknologiaa on tarjolla. Sitä myötä voimme pitää huolta siitä, että maaseudun kehittämiseen voidaan vielä panostaa. Meidän täytyy mahdollistaa se, että viljelyt voivat saada muita tulolähteitä, jos maatulostuolo ei riitä. Sling. Sorry. Anteeksi. Samaniminen kaveri komissiosta. Komissio. Thank you very much uh, for having the... Kiitos, että saan mahdollisuuden sanoa muutaman sanan. Ensinnäkin useat teistä teitte ehdotuksia tai puhuitte siitä, että mihin tulevaisuudessa mennään. Ensi keskiviikkosta itse asiassa puhuisin, kun komissio sen Hogan esittelee täällä tässä valiokunnassa tiedonannon, joka koskee YMP tulevaisuutta ja varmasti käytti tiiviin keskustelun silloin. Sitten asiat, jotka liittyvät monivuotiseen rahoituskehykseen ja budjettiin, maatalousbudjettiin. Useat teistä sanoi, että sanan epävarmuus ja sen, että ala tarvitsee vakautta. Komissio on tietysti täysin samaa mieltä kuitenkin. Tiedätte, että meillä on vakavia haasteita. Leikkaus tulee, kun tärkeä nettomaksaja lähtee. Ja useita uusia politiikan aloja tulee, joissa tarvitaan äh, lisää rahoitusta. Komission jäsen Oettinger on esittänyt tämän näkökohdan useasti, että kun nämä kaksi tekijää yhdessä vaikuttavat, niin kyllä siitä tulee rahoituskehykseen painetta tulevaisuudessa ja kaikkia menoja kohtaan. Yhteisrahoituksen ositte, otitte useat esille. Komissio julkaisi tänä vuonna paperin kesäkuussa rahoituksen tulevaisuudesta ja siellä esitettiin useita kysymyksiä keskusteltavaksi, että miten nämä puutteet Brexitin ja rahoitusosuuksien puutteiden vuoksi, niin miten ne voidaan täyttää nämä aukot? Yhteisrahoitus esitettiin siinä. Keskustelun kohteeksi komissio kuitenkaan ole ottanut kantaa, eikä varmaan sitäkään vähempää jäsen, komission jäsen Houkan, mutta asiasta kuitenkin keskustellaan, koska se olisi yksi tapa vähentää painetta viljelijöille, jos leikkauksia tulisi YMPssä. epäreilun kilpailun aloitteen liitytty. Se ei suoraan riitu rahoituskehykseen, se ei koske rahaa ja budjettia, vaan sitä, että on oikeat olosuhteet viljelysektorille, että voidaan kilpailla eh, yleensä elintarvikeketjussa ja komissio todellakin tekee ehdotuksen keväällä 2018. Se on osa komission työohjelmaa. Konkreettisia ehdotuksia tulee, että miten maataloutta voidaan auttaa, että se olisi paremmassa asemassa ketjussa. Tämä ulkoinen konvergenssi, jonka useat mainitsitte, tukimaksujen ero siis eri jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden kesken. Kyllä asiaan täytyy puuttua todellakin tulevassa politiikassa. Selventäisin vain, että kyse ei ole pelkästään itä-länsi-ulottuvuudesta, niin kuin täällä puhuttiin, vaan 27 jäsenvaltion välillä on muitakin eroja, eivätkä ne pelkästään välttämättä liity niin kuin aiemmin niitä nimitettiin uusiin jäsenvaltioihin. Jotkut mainitsivat sen, että 60-40 prosenttiin on YMPn, YMPn osuus vähentynyt. Todellakin 70-luvulla oli suurempi YMPn osuus budjetissa, mutta sen vuoksi koska oli vähemmän politiikan alla ja budjetti oli pienempi, ei ollut kohesiopolitiikkaa silloin, joten ei pitäisi sanoa, että YMPn budjettiosuus olisi olennaisesti vuosien aikana pienentynyt. Voidaan sanoa, että se on suunnilleen vakaana pysynyt vuosien ajan, mutta suhteellinen osuus koko budjetista on tietysti pienentynyt. Useat sanoitte, että YMP-budjettia pitää korottaa. En sinänsä ota kantaa, mutta varmasti tiedätte, että jäsenvaltiossa keskustelu ei sen suuntaista välttämättä ole. Ja olisi kovin vaikeaa keskustelu YMPn tulevaisuudesta, jos tietyt politiikan alat haluavat myöskin lisäystä. Sitten mielenkiintoista oli kuulla, että valiokunnassa näyttää olevan enemmistö sille, että ei pelkästään ylläpidetä, vaan lisätäänkin rahoituskehyksen tasoa. Tämäkin, jos asettaa asiayhteyteen, niin ymmärsimme, että parlamentin kanta yleisesti ottaen olisi, että pienennetään ja että se olisi tai lyhennetään ja se olisi parlamentin toimikauden mittainen. Mielenkiintoista keskustelua myös, mutta komission näkökulmasta on myös selvää, että vakaus erityisesti menojen osalta, kuten YMP-menoissa, on hyvin tärkeä osatekijä. Ja sitten lopuksi jotkut mainitsit enimmäismäärät ja kynnykset, kynnysarvot YMP-maksuille. Mielestäni tästä keskustellaankin se oli osa tätä rahoituspaperia, että paremmin kohdennetaan tukimaksut. Ja kaikki, mitä täällä mainitsitte, niin tulevat osaksi keskustelua myös. Ja yhteenvetona vahvaa keskustelua tulee ei pelkästään YMPstä, vaan sitä tauttaa vasten, kun on hyvin vaikea budjetti ympäristö EUlla kokonaisuudessaan niin kaikilla meno, me, kaikissa menokohdissa tulee paljon painetta olemaan. Siinä täytyy olla realistinen ja nyt todellakin on aika perustella sitä, että olisi politiikkaa, jota voidaan perustella, joka on oikeutettua ja jossa voidaan pitää budjetti yllä. Bene, grazie eh, Hausler, grazie alla Commissione. Adesso la parola... Kiitos herra Hausler, kiitos komissio. Nyt Sofia Ribeiro. Kiitoksia Kiitokset kaikille kollegoille näistä esittämistäne kommenteista. Olen erittäin tyytyväinen tilanteeseen, sillä kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että te olette valmiita tukemaan ehdotuksiani. Meidän täytyy tietenkin vahvistaa YMPtä entisestään. Työt ovat jo käynnissä. Sitten siihen liittyen, mitä täällä on todettu. Toden totta, budjettirajoitteet ovat lisääntyneet, mutta vaatimukset, jotka kohdistuvat maahan, maanviljelijöihin, niin kasvavat. Laatuvaatimukset kasvavat, luonnonsuojelukriteerit tiukentuvat. Me emme siis voi toimia niin, että kasaamme nämä uudet haasteet ja vaatimukset maanviljelijöiden harteille tarjoamatta lisää tukea heille. Maanviljelijät kaipaavat suunnitelmallisuutta varsinkin kriisien aikana. Meidän täytyy saada aika, aikaiseksi jäsenvaltioiden välistä koheisiota, ja tarkasteltava myöskin jäsenvaltioiden sisäistä tilannetta, varsinkin epäsuotuisimpia alueita. Ja lopuksi, kun puhutaan uusista haasteista, esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, niin meidän on huomioitava olemassa olevat tarpeet ja pyrittävä välttämään tämän lisäbyrokratian synnyttäminen. Meidän on löydettävä siis tasapainoinen lähestymistapa. Tämä pätee myöskin siihen, että vapaakauppasopimuksen yhteydessä myöskin maanviljelyn asema korostuisi, eli ettei siellä jäisi sivusta katsoen asemaan. Koska me tiedämme, minkälainen taloudellinen ja sosiaalinen merkitys maanviljelyllä on. Kiitos valmistelijalle. Myös kiitän kollegoita. 27. marraskuuta määräaika tarkistuksille kello 13 siis. Sitten 23. tammikuuta käsitellään uudestaan ja viiden minuutin päästä koordinaattorit.